Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat. Nyt on 60 sekuntia kokouksen alkuun. Istuutukapas. Käynnistämme kokouksen välittömästi. Aivan juurikin nyt. Please take a seat, all of you. Olkaa hyvä, istuutukaa. Tämä koskee myös avustajia. EPP-ryhmän avustajakin tämä koskee. Hienoa. Fantastic. And all the others. Tämä koskee myös muita. ECR. ECR-läisiäkin tämä koskee. Okei. Okay. <laughs> okay, sorry. Sorry, sorry. Niin olen pahoillani. Hyvät ystävät, Haluaisin nyt hiljaisuutta saliin sen takia, että minulla on hyvin tärkeää tiedotettavaa. Everybody's listening. Oletko kaikki kuulolla? Hyvä. Kello 13.30 tänään käynnistämme täysistuntokokouksemme energiaasioissa ja kollegamme Länsi-Balkanilta – kuudesta Länsi-Balkanin maasta ja Georgiasta, Moldovasta ja Ukrainasta haluavat tavata meidät täällä parlamentissa. Tällaisen kokouksen yhteydessä viime kerralla vieraimme tulivat tuhansien kilometrien takaa, jopa 7000 kilometrin matkan takaa. Ja Euroopan parlamentin edustaja paikalla oli vain kaksi. Eli muutama kollega vain oli paikalla ja vieraita taas oli lukuisia. Lähestulkoon ketään ei ollut ITRE-valiokunnasta. Meidän tulee kantaa tästä vastuu vuonna 2005 Euroopan parlamentin aloitteesta tämä toiminta käynnistyi. Yhdeksän naapuruusmaata yrittää nyt rakentaa samoja sääntöjä kuin mitä meillä on käytössä. Siis yritämme saada aikaiseksi 36 jäsenvaltion tai valtion ylipäätään energiaunionin. Eli pyydän teitä, tulkaa paikalle edes vartiksi 80 minuutiksi. Ennen kokousta tarjoillaan pienimuotoinen lounas, eli voitte tulla vaikka jo kello 13 paikalle haukkaamaan jotain pientä suupalaa. Ei ole tarpeen edes välttämättä syödä täyttä lounasta, jos pääsette paikalle edes 15 minuutiksi tai puoleksi tunniksi. Tämä siis kello 13.30 ja sitten kello 14.30 käynnistyy normaali itsevaliokunnan kokous. No niin, testiäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa, testiäänestys. Painakaapas äänestyskoneen nappeja. Nyt ei ole vielä riittävästi kollegoita, jotka äänestäisivät 52. Tarvitsemme 33, 34. Mitä nyt oikein tapahtuu? Eikö kukaan ole paikalla? Eikö järjestelmä toimi? Minun koneeni ei ainakaan toimi. what is going on? Oh, no. Okay. Okay. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos. Koeäänestys päättyy. Hyvä. Aloitetaan. Kyseessä on lausuntoluonne. Puitteiden luominen Euroopan unionin tehtävien suorien ulkomaisten investointien seurannalle. Butikofer on valmistelijamme. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. kolme Kohta kohdelta äänestys kuen pyynnöstä. Ympäristö, standardit ja työolosuhteet puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. I open the vote. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää No niin, tarkistetaan tämä. Tarkistamme. 16. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta yksi neljä yhdeksän puolesta. yksi neljä yhdeksän vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä. 164. 164. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 165 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kyllä, tuo luonnollisesti. 165. Tarkistamme tämän. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 2C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3 E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 9, 2 puolesta. 1, 9, 2. Niin minä sanoin. Niin, ol... President, je crois Puheenjohtaja. 185 osa 2 taisi jäädä äänestämättä. Olette oikeassa, olen pahoillani. Tarkistus 185. Osa kaksi. Sehän on harmaalla merkitty, mutta olette oikeassa. Siitä pitää äänestää. Eli ennen kompromissia 3a. 185 ja osa 2. Olen tästä pahoilla Tämä on erikoistapaus. Puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistamme tämän. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 3E e vielä kerran. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi nolla kahdeksan. Kohta kohdalta äänestys. Osa yksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kyllä, tarkistamme. Osa yksi. 208 part 1. 208 osa 1. Äänestys päättyy. Hylätty. Osa 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Vielä kerran. Tarkistamme tämänkin. Yeah. Part 2. Osa 2. Äänestys päättyy hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistamme tämän. Tilanne ei ollut selvä. 24. 24. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28 ja 232 yhdessä. Ne ovat identtisiä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 30. I close the vote. Accepted. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hylätty. Selvä. Luonnollisesti. 271. Tarkistamme. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 7 a puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 7b puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 7c puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tarkistamme. 42. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 7D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 7E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. F puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 306 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kyllä. Tietenkin. 306. 306. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 8a puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 8b puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 8c puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8d puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 321 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 59. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kyllä, tarkistamme 63. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan Tarkistamme tämän. 66. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 71 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 72 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 73 puolesta vastaan, tarkistetaan 73. Äänestys päättyy. Hylätty. 74 puolesta vastaan Tarkistetaan tämäkin 74. 74. Äänestys päättyy. Hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta hyväksytty, 83 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 81 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 85 puolesta vastaan tarkistetaan 85. Äänestys päättyy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 98 puolesta vastaan. Tarkistetaan 98. Äänestys päättyy. Hylätty. 100 puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä, että ollaan aivan varmoja. Äänestys päättyy. Hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 8 puolesta vastaan tarkistetaan tarkistus 8. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 129 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 123 puolesta vastaan tarkistetaan 133. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja loppuäänestys näin muutettuna tästä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja onnittelut valmistelijalle. Äänestys on päättynyt. Ja hyväksytty selvällä enemmistöllä. Seuraavana äänestetään lausunnosta, jonka kohteena on muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Valmistelijana on Zislav Krasnodemski. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan Tarkistetaan 63. Äänestys päättyy. Hylätty. 64 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 64. Koneäänestys käynnissä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 33 puolesta vastaan. Tarkistetaan 33. Äänestys päättyy. Hylätty. 35 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin 35. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 30, 41 puolesta vastaan. Tarkistetaan 41. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 43 puolesta vastaan. Tarkistetaan 43. Äänestys päättyy. Hylätty 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty valtavalla enemmistöllä. Onnittelut valmistelijalle. Sitten seuraava lausuntoluonnos. Kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla ja valmistelijana Marise Matias 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pitäisikö näistä kaikista äänestää yhtenä kohtana? No, 53 puolesta vastaan 53. No niin, tämän pitää kyllä tarkistaa. Anteeksi vaan. 53 siis. Äänestys päättyy.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 vastaan tyhjää, hyväksytty 67 puolesta vastaan tyhjää, hy- hylätty 68 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa, 68. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kuusi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän puolesta, vastaan tyhjää hylätty kompromissi kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi neljä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 30 puolesta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 kielellinen tasa-arvo ja Marisa Matias. Onnittelut valmistelijalle. Sitten seuraavana lausuntoluonnos aiheesta yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä. Tämä on tärkeä aihe. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Kompromissi kaksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Kompromissi neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan. No tämäkin on kyllä syytä tarkistaa. Luultavasti hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty, tietenkin. Seuraavana 18 puolesta vastaan Tämäkin on vähän epäselvä, joten tarkistetaan. Tarkistus 18. Ja itse asiassa samalla myös tarkistus 7. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja 18 ja 7 äänestettiin siis yhdessä. 47 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin on syytä tarkistaa 47. Äänestys päättyy. Hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tarkistetaan 19. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan. No tarkistetaan myös 20. Nostakaa niitä käsiänne, niin tämä käy helpommin. Äänestys päättyy, tarkistus 20 hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tarkistetaan kompromissi 6. Äänestys päättyy hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 ja 8 yhdessä puolesta vastaan tarkistetaan. varmaankin hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Kyllä, hylätty. Ja nyt sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Claude Turmes täytäntöönpanovallan käyttö hyväksytty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 Hyvät naiset ja herrat, sitten jatketaan tätä valiokunnan kokousta. our rapporteur, uh, colleague Jens Geier. Esittelijämme kollega Jens Geier ei ole vielä täällä paikalla, joten siitä syystä nyt vähän odottelemme. Mutta toisaalta yleisesittelijä talousarviolle 2019 Daniel Viotti on kyllä täällä. Eli hienoa, että olet tullut tänne, mutta meidän on syytä kyllä odottaa omaa esittelijäämme. Jens Kajer tulee varmaan ihan tuota pikaa. Yeah. Uh, Mr. Paul Rubik or any other business? Paul Rübich, aivan nyt olisi hyvä aika näille muille asioille. Se muistuttaa 17. toukokuuta silloin. Meillä on silloin komission jäsen täällä ja olemme että myös Kioton Japanin edustajat ja tulee paikalle kahden kanssa. aikaan. 17. Siis toukokuuta iltapäivällä on avainkeskustelu tieteestä maailmanlaajuisesti ja maailmanlaajuisesta kilpailusta tieteessä. Monet rahoituskehys, siellä on kolme sivua suurin piirtein yhdeksästä puiteohjelmasta. Ja 17. toukokuuta Moeda tulee siis valiokuntaamme yhdessä puheenjohtajan kanssa ja varmasti olisi hyvä, katsotaan tuona päivänä aloittaisimme tämän nopean käsittelyn menettelyn, joten strategista päätöstä voidaan edistää, koska siitä päivästä lähtien on selvää, että Euroopan parlamentti taistelee yhdeksän puitohjelman puolesta. Ja on tietysti selvää, että henkilökohtaisesti tuen Paskalla mitä siinä, että budjetti kaksinkertaisettaisiin. Tämä olisi hyvä tilaisuus 17. toukokuuta – osoittaa, että ITRE johtaa tätä keskustelua. Thank you. Thank you very much, colleague. Uh, Kiitos paljon näistä tiedoista. Aivan oikein torstai 17. toukokuuta. Silloin meillä on tutkimuksen ja kehityksen yhdeksännestä puiteohjelmasta erityisesti kansainvälisestä yhteistyöstä täällä esitys. Ja kollega Paul Rybich, komission jäsen Moedas ja Japanin, japanilaiset vieraamme ovat täällä. Kiitos tästä muistutuksesta. Ja nyt sitten myös Jens Geijer on saapunut paikalle, joten voimme aloittaa seuraavan kohdan käsittelyn. Keskustelu vuoden 2019 talousarviosta Daniela Viottin kanssa – joka on talousarviosta vastaava yleisesittelijä. Ja meidän esittelijämme talousarvioasioissa on Jens Geier. Komissio on esittelemässä toukokuun lopussa tavalliseen tapaan talousarviota seuraavalle vuodelle. Ja kun talousarvioluonnoksen ja siitä tehtävän äänestysten 8. kesäkuuta välillä on niin lyhyt aika, niin komissio niin valiokunta antaa mielipiteensä talousarviosta kirjeen muodossa, koska tälläkään kertaa ei ole aikaa erityisen lausunnon laatimiseen, mutta me lähetämme kirjeen talousarvion valiokunnalle ja meidän valiokunnassamme on tarkoitus äänestää talousarvioasioista 10.7. ja sitten 24.9. Äh, on koko talousarviota koskeva äänestys. Jäsenet voivat ehdottaa erillishankkeita se, eh, lähettämällä niistä 24.4. mennessä sihteerille, sihteeristölle esityksessä, eli sehän on tänään. Tässä on varsin runsaasti aikaa, joten voitte pikkuhiljaa alkaa miettiä, mitä haluaisitte ehdottaa. Kiitos paljon, että olette nyt paikalla, kollegat. Kerron valiokunnan jäsenille tiedoksi, että meillä on täällä edustaja Viotti, joka käyttää ensimmäisen puheenvuoron pääesittelijänä ja hänen jälkeensä meidän esittelijämme Gaier. Ja nyt puheenvuoron saa ystävämme talousarviovaliokunnasta, edustaja Viotti. Kiitos puhemies. Kiitos puhemies teille siitä, että olette kutsunut minut valiokuntaanne. Nyt voin muutamassa minuutissa keskittyä joihinkin tärkeisiin seikkoihin, mutta haluan kommentoida myös metodia ja tätä menettelytapaa. Tarkoitus on tehdä yhteistyötä kaikkien valiokuntien kanssa ja kaikkien parlamentin jäsenten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan haluan toimia niin, että tämä budjettimandaatti on hyvin kattava, laaja, niin että saamme mahdollisimman suuren yksimielisyyden aikaiseksi parlamentissa. Sitten neuvoston kanssa sovitellaan budjetista ja totta kai tässä valiokunnassa haluan kuulla teidän näkemyksenne. Te olette keskeisessä roolissa, kun kyse on Euroopan unionin budjetista ja sen osista. Teillä on kaikilla ollut mahdollisuus lukea ja myös äänestää asiakirjasta ja suuntaviivoista, jotka siinä ovat mukana. Tämä tapahtui maaliskuussa täysistunnossa ja olette nähneet miten tärkeänä pidämme ITRE-valiokunnan painopisteitä tässä työssä. Aivan lyhyesti kävisin lävitse nämä seikat, jotta näemme, missä määrin olemme samaa mieltä prioriteeteista ja sitten kuuntelen teidän prioriteettinäkemyksiänne kollega Gajarin puheenvuoron pohjalta. Siellähän me olemme budjettivaliokunnassa yhdessä Kajerin kanssa, eli tämä varmasti helpottaa myös suhteita, kun teemme yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. Ensinnäkin me tarvitsemme yksi A otsakkeeseen hyväksynnän, erityisesti Horisontti 2020 kosme ohjelman kohdalla – ja horisontti 2020 on taattava, että saadaan riittävä taso määrärahoja, jotta voidaan rahoittaa hankkeita, kuten esimerkiksi nousevaa tulevaisuuden teknologiaa. Eurooppa muuttuu, tarvitaan innovatiivista, osallistavaa yhteiskuntaa ja halutaan välttää riskejä. Täytyy muistaa myös pk-yritykset. Kosmevaroissa tulisi saada aikaan lisäystä Ajattelemme tässä aivan erityisesti pk-yrityksiä ja kilpailukykyyn investointia. Tarvitaan myös huomioimista nuorten tutkijoiden osalta. Heidän aloitteitaan täytyy rahoittaa myös tästä osuudesta. Ja sitten älyverkot, energiaverkot, uusiutuvat energiat ja energiaköyhyyden vastainen taistelu. Tämä tavoite on aina ollut esillä budjettivaliokunnassa ja haluamme sille maksimaaliset resurssit. Horisontti 2020 tietysti on tapahtunut kehitystä ja sekin on huomioitava. Eli on haluttu MFFnkin kautta rahoittaa esirahastoa. Ainakin 20 prosenttia halutaan EUn budjetista näihin ilmastotoimiin ja äh, vähähiilisiin, vähähiilisyyden kehittämiseen. Nämä ovat äh, todellakin mm, painokkaita seikkoja tekemässämme työssä. Ensinnäkin puolustusteollisuuden alan kehitystyö. Meidän tulee taata se, että tämä uusi ohjelma, kehitysohjelma, ei toteudu niin, että muista olemassa olevista budjettikohdista ja ohjelmista viedään varoja, vaan täytyy toimia sen periaatteen mukaan, että saamme uusille rahoitettaville toimille uutta rahoitusta todellakin, eikä sitä oteta muualta. Meillä on Euroopan unionin ohjelmia pitkällä aikavälillä ja myös parlamentti toimii tässä takaajana niin, että kansalaiset, yritykset ja tutkimusyhteisö voi toimia luottavaisin mielin. Haluamme välttää leikkauksia ja tarjota uutta rahoitusta, jotta voimme taata sen, että uusia tehtäviä voidaan hoitaa. Niitähän meille annetaan jatkuvasti. Ajattelen tässä aivan erityisesti Enisaa. Nämä ovat ne tärkeimmät kysymykset, jotka nostaisin nyt esille, mutta olen valmis kuuntelemaan teidän näkemyksiänne, jotta voimme sitten vielä täydentää minun tietojani. Kiitos vielä kerran. Thank you very much, colleague. Kiitos paljon tästä. Pyytäisin sitten ITRE-valiokunnan esittelijää Gaieria käyttämään seuraavan puheenvuoron. Ja, ähm, in Tat is... Niin, todellakin on aivan niin kuin Daniel Viotti sanoi, että me kumpikin olemme budjettivaliokunnan jäseniä ja siinä mielessä tässä pelaamme hiukan tällaista pöytätennistä tässä otsikolla erityiset tarpeet, joita teollisuusvaliokunnalla on. Tämä on se otsikon kannalta keskustelua nyt käymme. Keskustelua käymme myöskin budjettivaliokunnassa. Pyydän anteeksi sitä, että myöhästyin, koska se mitä minä sanoin, että olin aivan oikeutetussa asiassa liikkeellä, koska juuri näillä hetkillä budjettivaliokunnassa Jan rakennuksessa, valitettavasti aika kaukana täältä. Neuvoston kanssa, joka kuuntelee, ja komission kanssa keskustellaan täydentävästä lisätalousarviosta, toisesta rahoitusfasiliteetista eh, pakolaisille Turkissa. Ja kysymys on siitä, minkälainen jaottelu jäsen, miten jäsenvaltiot näkevät tämän toisen rahoituserän osalta, eli kolme miljardia päästäänkö tässä sopimukseen. Tämä nyt saattaa monien kollegojen korvissa tässä valiokunnassa kuulostaa hyvin abstraktilta, mutta komissiolla ei ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia saada varoja liikkeelle ja puuttuminen niihin budjettikohtiin, jotka ovat meitä lähellä teollisuusvaliokunnassa, on aika lähellä. Joten siitä huolehtiminen, että jäsenvaltiot antavat suostumuksen sellaiselle jaottelulle, joka ei ole niin suureksi haitaksi Euroopan budjetille kuin miltä mm, uhkavasti nyt näyttää, on edellytys sille, että muun muassa täällä voidaan käydä keskustelua tiettyjen varojen, tiettyjen rahoituksien vahvistamisesta. Minä aluksi sanoisin yhden asian. Daniel ja minä harjoitamme paljon budjettipolitiikkaa, mutta useimmat kollegat tässä salissa eivät sellaista politiikkaa harjoita. Ja suuri osa niistä varoista, joita budjetissa on, on niiden käyttö on löyty lukkoon joko maatalouspolitiikkaan, ja nämä ovat varoja, joihin viljelijöillä on tietty oikeuden oikeus, eli leikkaukset ja varojen siirtelyt ovat mahdollisia vain rajallisesti, tai varat on löyty lukkoon niin, että ne on sidottu aluepolitiikkaan, jossa ne ovat sellaisissa kansallisissa kuorissa, josta löydään lukko monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, ja jäsenvaltioilla on tietty odotushorisontti sen suhteen, miten paljon varoja niiden käytössä on, jota voidaan käyttää alueelliseen, alue- ja sosiaalirahastoon politiikan puitteissa. Mitä sitten jää jäljelle? Ne varat, joihin komissio vapaasti, joita komissio vapaasti voi käyttää, ne ovat pääasiassa horisontti 2020 ja verkkojen Euroopan väline. Joten jos komissio pakotetaan siirtelemään varoja muuttamaan niiden painotusta, niin silloin Nämä ovat ne kohdat, joita budjettikomission jäsen ensimmäisenä tarkastelee, joita on hyvin tärkeää, että odotamme läheistä yhteistyötä Estilän kanssa, koska kollega Viotti on täysin oikeassa. Me olemme tällaisessa sovittelussa vain niin, niin voimakkaita kuin miten yhtenäisiä olemme, ja tässä pitää saada yhtenäisyys aikaan yli ryhmärajojen. Onneksi, mitä tulee budjettiin, tässä valiokunnassa ei ole suuria mielipideeroja. Me tuemme täysin painopisteiden asettamista, joita kollega Viotti on omissa suuntaviivoissaan esittänyt, josta hän juuri puhui. Ja se merkitsee sitä, että horisontti 2020 on sellainen, johon ei tehdä leikkauksia, vaan sitä vahvistetaan. Minä henkilökohtaisesti pelolla totesin, että nyt vain joka Seitsemäs menestyksekäs, menestystä lupaava tutkimushanke voi saada tukea siksi, että horisontti 2020 on suhteellisen suuri, ajatellen sen osuutta Euroopan budjetista, mutta edelleenkin laivan liian pieni. Toisin sanoen, voisimme menestyksestä lupaavia tutkimushankkeita rahoittaa seitsemän kertaa enemmän, jos meillä olisi tarvittavat rahat. Ja silloin tietysti innovaatiovoimaa ja kilpailukykyä, Euroopan unionin jäsenvaltioissa voitaisiin huomattavasti vahvistaa. Tarvittaisiin siis enemmän eikä vähemmän, ja ennen kaikkea tarvittaisiin sitä, että vahvistetaan euro, tätä vuodesta 2020, koska kysymys on todellakin ohjelmista, jotka ovat sellaisia, että ne ovat eh, painokkaasti eteenpäin meneviä, niin kuin eh, muutkin innovatiiviset ohjelmat, joita Euroopan unilla on täällä on puhuttu. Ja kun näin on, hyvät kollegat, meidän ei pitäisi nyt suostua pelaamaan neuvoston kanssa sitä peliä, että me haluamme nyt kaikki puolustustutkimusta, mutta joidenkin jäsenvaltojen kannalta budjetti ei saa kasvaa, niin rahat sitten pitää puolustustutkimukseen ottaa horisontti 12.20. Minä tuen tässä sitä, mitä kollega Viotti mainitsi, nimittäin sitä, että sanon, että jos neuvosto haluaa lisärahoja puolustustutkimukseen, niiden mielekkyydestä on, sanoisinko, tilanne se, että niistä ei kovinkaan paljon keskustella, niin silloin pitää olla sitten lisää varoja. Koska tämä ajatus, että tämä ajatus asettaisi kaikkia muita tärkeitä tavoitteita vastaan, joita horisontti 2020 tuetaan minun kannaltani katsottuna on aivan väärä lähestymistapa. Mehän haluamme enemmän yhteistä eurooppalaista äh, tulosta, jota tuettaisiin Euroopan budjetista ja jos jäsenvaltiot sanovat oikeutusti, että tämän talon tuella, että on uusia haasteita ja esimerkiksi, että uudet haasteet merkevät sitten myöskin uutta rahaa, eikä sitä, että vain tapahtuu äh, siirtelyjä budjetin sisällä tällaisen nollasumapelin merkeissä. Tämä koskee myös verkkojen Eurooppaa. Siinäkin tilanne on se, että rahoitus ei ole riittävää, tai toisin sanoen ne on todellakin jo selkeästi, niillä on ylikysyntää, ja tämä koskee myöskin virastoja. Viime kädessä eurooppalaisen säätelyn täytyy toteutua paikan päällä. Viime kädessä täytyy olla sellainen paikka, joka harmonisoi ja yhtenäistää eri järjestelmiä ja hyöty tästä on tärkeä. Esiin parissa työskentelevät virastot ovat olleet tilanteessa, jossa jäsenvaltiot viimeksi, kun keskusteltiin monivuotisesta rahoituskehyksestä, sopivat, että hallintobudjetti parlamentissa, siis henkilöstökokoonpano, anteeksi, ei Euroopan toimielinten hallintobudjetti pienisi 5 prosentilla, merkitsee sitä, että jokainen virasto joutui 5 prosenttia säästämään henkilöstökustannuksistaan vain, jos se pystyi osoittamaan, että oli saanut uusia tehtäviä ja se saattoi vahvistaa henkilöstöään. Ja tämä sitten piti ottaa sellaisesta uudelleenhyödyntämis varten käytössä olevista varoista. Joten minä olen pysyvä esittelijä budjettivaliokunnassa virastojen osalta ja minä olen istunut pääjohtajien kanssa, jotka ovat sanoneet minulle, että minä en tiedä, miten minä voin toteuttaa ne tehtävät, jotka on osoitettu niin koska me olemme törmänneet henkilöstöllisiin rajoihimme. Ja se on ehkä nähtävissä myös siitä, miten paljon me yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tietyistä virastoista puhutaan, vaikka Frontex, Frontexin kanssahan ITRE ei ole tekemissä, mutta siinä on kaikkein näkyvintä, miten sen osalta joutuu vahvistamaan henkilöstöä, joten koko ajatus siitä, että henkilöstä vähennetään 5 prosentilla, joka esitettiin vuonna 2013, nyt ainakin monien ennaltakemättömien kehityksien vuoksi on osoittautunut puhtaaksi harhakuvaksi. Kuitenkin neuvosto pitää siitä kiinni, siitä huolimatta on tärkeää, että me virastoille jotka ovat vastuussa tämän valiokunnan poliittisista alueista, että me niitä suojelemme ja korostamme sitä, että ne tekevät tärkeää työtä yhteisten markkinoiden hyväksi. Kiitos. Kiitos paljon. Sitä seuraavana varjoesittelijä Salini EPPn puolesta. Grazie brevemente. Kiitos. Aivan lyhyesti. Kollegoiden oletukset alustavat näkemykset ovat hyvin selkeitä. Argumenttina tässä on se, että meillä ei ole todella liikkumavaraa. Ja tämä taas johtuu siitä, aivan niin kuin esittelijä totesi, suuri osa budjetista on sellaisia menoja, joissa me emme oikeastaan voi toimia. Ne ovat ikään kuin kiveen hakattuja eriä. Meillä on oikeastaan kaksi haastetta tässä, eli määrä ja säännöt. Maatalousosuudessa, joka on huomattava budjetissa, kun ajatellaan määrää, niin jakosäännöt ovat luonnollisesti tässä aivan perustavanlaatuiset. No sitten horisontti 2020 ja sen tulevaisuus, aivan niin kuin kollegat sanoivat, innovaatio aiheena ja tutkimusaiheena ovat aivan oleellisen tärkeitä. Aivan niin kuin jo todettiin, tarkoitus on taata riittävät resurssit ja määritellä sellaiset säännöt, jotka mahdollistavat sen, että Euroopan unioni voi omaa laadukkuuttaan, tavallaan sitä osuutta, joka määrittelee EUn toiminnan laadun, on, on nimenomaan tärkeää. Eli haluamme pitää elossa PK-yritykset ja innovoinnin. Kyse on innovaatiokoneesta EUssa ja se koostuu nimenomaan PK-yrityksistä. Tärkein tavoite joka tulee olla vakavasti otettavalla budjettipolitiikalla, on se, että toimimme niiden ystävinä, jotka uskaltavat yrittää. Kyse ei ole mistään sosiaaliturvasta, vaan kyse on välineestä, joka on luotu, rakennettu sen takia, että annamme mahdollisuuksia toimia niille, jotka luovat lisäarvoa niin, että on tarjolla myös hyvinvointia kansalaisille. Verkkojen Euroopan suhteen siis olemme suhtautuneet kriittisesti siihen, että eh, meillä on oltava riittävät varat rahoittamaan infrastruktuurihankkeita verkkojen Euroopassa ja toisaalta meillä on ESIR ja Junckerin suunnitelma. Nämä ovat sellaisia investointeja, joita me eh, voimme eh, tukea silloin, kun kyse on infrastruktuureista. Eli ei pidä tehdä samoja virheitä, joita olemme aiemmin tehneet verkkojen Euroopassa lupasin puhua lyhyesti ja näin aion myös tehdä. Eli meillä on oltava selkeät, vankat kriteerit, jonka pohjalta sitten voimme varmasti kollegoiden toimivaa, toivomaa yhteistyötä tehostaa. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta. Ja sitten Alden puhujana Rykelt. Edustaja Rike, kiitos puheenjohtaja Nyt näyttää ilmeiseltä, että äh, budjetissa, joka on aina ollut hyvin rajallinen, komissio ja parlamentti ovat pyrkineet luomaan erityisohjelmia ja erityisrahoitusta kaikista tärkeimmille ohjelmille niin, että ne voitaisiin äh, rahoittaa budjetista ja jäsenvaltioista. Eli Horisontti 2020 esimerkiksi on tällainen Olemme kehittäneet tiettyjä toimia esimerkiksi avaruusalalla. Emme ole jäsenvaltioista löytäneet kriittistä massaa ja sitten on kehitetty eurooppalaisia ohjelmia. Arvona tässä on se, että jäsenvaltiot arvioivat aivan erityisesti yleisen budjetin tarpeita tämän tyyppisissä ohjelmissa. Esimerkiksi silloin, kun niin sanottua Junckerin rahastoa perustettiin, niin osa takuurahaston varoista käytettiin nimenomaan näihin kes, keskeisiin oleellisen tärkeisiin ohjelmiin. En lähde toistamaan, mitä esittelijä ja valiokunnan esittelijä tässä totesivat, mutta emme voi hyväksyä sitä, että EUn budjettia leikataan juuri niissä kohdissa, missä se on aivan oleellisen tärkeä ja nimenomaan eurooppalainen budjetti. Tätä täytyy painottaa. On tarpeen tukea tuottavia investointeja luonnollisesti tutkimus- ja kehitystoimintaa ja myös investointia infrastruktuurin, esimerkiksi energian, televiestinnän, liikenteen äh, alalla, verkkojen Euroopan alalla. Meidän täytyy voida toimia myös äh, virastojen kautta. Innokkuutta kyllä on, eli haluamme saada paljon tehtäviä virastoille, mutta sitten kuitenkin samanaikaisesti niiden budjetteja leikataan, niin onhan tämä melkomoinen paradoksi. Vuonna 2019, puheenjohtaja puhuu aivan lyhyesti, siis budjetissa 2019 pitäisi toimia niin, että parlamentti osoittaa päättäväisyytensä myös silloin, kun keskustelemme tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä parlamentin täytyy väsymättä toistaa sitä, että eurooppalainen lisäarvo on nimenomaan huolena budjettiasioissa. Talousarviossa 2019 ja myös MFF-keskusteluissa, jotka ovat tällä hetkellä käynnissä, hyvin pian saamme komission ehdotuksetkin, on aivan välttämätöntä, että poliittisesti määrittelemme ja vahvistamme prioriteettimme ja toteamme poliittisesti, mitä aiomme edistää ja myös mistä kieltäydymme. Näitä keskusteluja käydään vielä. Olemme nähneet, kun on nyt keskusteltu esimerkiksi näistä korvauksista Turkille, niin Euroopan unioni yrittää löytää ikään kuin taskurahaa muista ohjelmista, jotta saataisiin sitten näihin Eurooppa-hankkeisiin lisää rahoitusta. No sitten puolustusrahasto, pidetäänkö sitä prioriteettina äh, puiteohjelmassa yhdeksän, koska äh, budjettia, varoja sinne ei tunnu löytävän. Ja kukaan ei sitten puhu, kuinka hyvin perusteltuja nämä ohjelmat ovat. Nyt ollaan todellakin asioiden ytimessä, eli kyse on siitä, Millä tavalla määrittelemme budjettiprioriteetit silloin, kun jäsenvaltiot eivät itse yksin kykene tiettyihin toimiin? Tarvitaan arvioita budjetista, ei välttämättä niin, että joku puolesta tai vastaan Eurooppaa, vaan kyse on siitä, että on, ollaanko tulevaisuuden kehityksen puolesta vai sitä vastaan. Jäsenvaltioiden kyky toimia täytyy varmistaa niin, että suunnataan katseet tulevaisuuteen. Kyse on investoinneista infrastruktuuriin, tutkimukseen ja kehitykseen. Tätä meidän valiokuntamme puolustaa. Me varmaankin olemme puheenjohtaja samalla linjalla kuin aiemmatkin puheenvuoron käyttäjät. Uh, thank you very much. Um... Kiitos paljon. Sitten se muiden puhujien vuoro. Edustaja Ryypi seuraavana listallani. Paljon kiitoksia. Ja kiitos myös kollegoille. Ratkaisevaa on se, että neuvoston kanssa neuvotellessa asetamme painopisteitä myös talousarvioasioista ja yksi painopisteemme on horisontti 2020. Viime kerralla joulukuussa osoitimme, että me saimme eh, noin 100 miljoonaa uutta rahaa horisontti 2020 ohjelmaan, kun olimme kärsivällisiä ja kyllä meidän nytkin kannattaa vaatia enemmän kuin mitä neuvosto on yleensä valmis meille antamaan. Ja eh, nyt on sitten eh, kuultu sitäkin, että ei haluta neuvotella niin pienistä summista kuin sadasta miljoonasta, joten tällä kertaa kannattaisi ehkä sitten pyytää 250 miljoonaa, ja kun tässä nyt kuitenkin on useiden miljardien ohjelmasta kyse, niin ei se pitäisi olla niin suuri asia. Tässäkin täytyy ottaa huomioon ne skaalautuvuusvaikutukset, joita esimerkiksi työpaikkojen suhteen voidaan saavuttaa toimilla. Ja esimerkiksi joillakin yrityksillä voi olla mahdollisuus asemoida itsensä globaalissa kilpailussa näiden tukien avulla niin, että se tukee myös työllisyyttä. Kolmas tärkeä asia, johon viitattiin täällä, on virastot. Ja pitäisikin tarkasti toimia, miten voi, äh, tutkia, miten voidaan saada synergiahyötyjä tulevaisuudessa. Ja olisi syytä keskittyä virastojen keskinäisen yhteistyön vahvistamiseen ja esimerkiksi ENISA olisi sellainen virasto, joka kuuluu ITREN alaan ja se voisi tehdä alusta yhteistyötä toisten virastojen kanssa ja edistää teknistä kehitystyötä ammattimaisempaan suuntaan tätä kautta. Neuvottelujen tavoitteista. Meillähän on parlamenttivaalit täällä europarlamentissa ensi vuonna edessä ja europarametrissa näyttää nyt siltä, että Tutkimus- ja tiedeohjelmat ovat kansalaisten mielestä kaikista hyödyllisimpiä. Ja jos nyt sitten haluamme neuvostosuuntaan asettaa paineita, niin pitäisi käyttää hyödyksi tätä kansalaisten laajaa tukea näissä neuvotteluissa ja sitä, mitä hyötyjä esimerkiksi terveysalalla on saavutettavissa tätä kautta. Ja tämä olisi mielestäni parlamentin kannalta järkevä lähestymistapa myös julkisuudessa. Kiitos paljon. sitten François Kostet. President. Kiitos puheenjohtaja. Kun kuulemme budjettivaliokunnan kollegoita, niin voi todella sitten olla huolissaan. Minulla on tunne siitä, että nyt neuvosto todella ryntää eteenpäin. Jäsenvaltiot toimivat vastuuttomasti, sanon tämä aika tylysti. Ne pyytävät aina lisää EUlta, mutta eivät koskaan halua sitten antaa lisää määrärahoja. No, minä olen itse puolustusrahasto esittelijänä. 500 miljoonaa euroa on varattu vuoteen 20 mennessä. Kaikki ovat samaa mieltä tästä luvusta. Mutta me emme ole samaa mieltä siis neuvosto ja parlamentin kesken siitä, mistä tämä rahoitus otetaan. Olin erityisen pettynyt, kun eilen tässä samassa salissa kuulin komission varapuheenjohtaja Kataista ja hän sanoi, että Euroopan parlamentin täytyy ponnistella näissä budjettineuvotteluissa. Minä vastasin hänelle, että kyllä molempien osapuolten täytyy ponnistella, myös neuvoston ja luonnollisesti myös parlamentin, mutta on aivan mahdotonta ajatellakaan tällä hetkellä, että systemaattisesti lähdetään leikkaamaan niistä budjettikohdista, jotka liittyvät horisontti 2020 tai niihin budjetteihin, jotka liittyvät ITRE-valiokunnan toimialaan. Vastuuttomuus siis on kyseessä hetkenä, jolloin kyse on yhteiskunnallisesta käännekohdasta. Uusi teknologia äh, tulee vauhdilla, jos emme nyt toimi kiireesti, niin sitten jäämme jälkeen Euroopan unionissa ja se kumuloituu. Sitten 15-20 vuoden kuluttua voimme puhua tästä uudemman kerran. Tämä vastuuttomuus todella maksaa paljon tällaisella aikajänteellä. Meidän täytyy olla todella yhtenäisiä tässä taistelussa luonnollisesti. Kyse on neuvottelusta ja molemmat osapuolet joutuvat tinkimään, mutta tämä vastuuton toiminta neuvostossa, jota komissio tukee, on aivan mahdotonta hyväksyä. Todellakin meidän täytyy olla äärimmäisen kovina. Uh, thank you very much, madam. Kiitos paljon. Kuten näette, niin esittelijä, niin olemme täydellisen yksimielisiä täällä ITRE-valiokunnassa. Näyttää siltä, että nyt voidaan päättää tämä keskustelu, koska muita puheenvuoroja ei ole ja meidän valiokuntamme kanta on aivan päivänselvä. Ja nyt kuulisimme sitten mielellään Daniele sinulta lisää kommentteja. Grazie, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvät kollegat. Aivan niin kuin puheenjohtaja sanoi, kommentit tässä vaiheessa minun osaltani äh, voin toimita hyvin lyhykäisesti ja helposti. Käyn eri valiokunnissa ja minä olen tyytyväinen, niin kuin jo sanoin, että tämä valiokunta on näissä budjettikeskusteluissa kollega Kairin edustama pari vuotta sitten teimme yhteistyötä ja kollega Ryby myös on mukana näissä sovitteluissa, jotka hoidamme sitten yhdessä. En nyt mene itse aiheeseen. Puhuisin nyt suhteista, jotka vallitsevat neuvoston, parlamentin ja komission välillä. Komission sen Katainen pyytää parlamentilta ponnisteluja budjetissa. Sitten Kataiselta täytyy myös pyytää ponnisteluja äh, niin, että se komissio todella painostaisi neuvostoa. Eli mehän edustamme luonnollisesti kansalaisten tahtoa ja tämän lisäksi, äh, aivan niin kuin te kuvailitte eri aloja, nämä sektorit, kaikki alat ovat sellaisia, jotka todella vastaavat kansalaisten todellisiin vaatimuksiin. Kollega Rybih sanoi tämä oikein hyvin. Se, mitä me vaadimme, emme me vaadi sitä sen takia, että se on meidän tahtomme, vaan kyse on siitä, että eh, puhumme kansalaisten todellisesta tilanteesta ja vaatimuksesta. Meillä on myös johtoperiaatteena eh, yhteinen periaate, nimittäin se, että uusiin ohjelma, ohjelmiin täytyy saada määrärahat uusista varoista. Ei voi olla niin, että ehdotetaan uusia tehtäviä, uusia ohjelmia, mutta sitten ei ole uusia varoja. Kaikki varat on jo sidottu tuleviksi vuosiksi. Ja vielä viimeinen seikka, jonka haluan nostaa esille, kun kyse on nimenomaan politiikasta – pyytäisin kollegoilta ja ystäviltä sitä, että myös omissa maissamme ponnistelisimme ja painostaisimme hieman hallituksiamme. Toki vastassamme on neuvosto, joka edustaa kaikkia hallituksia, mutta viime kädessä kyse on yksittäisistä jäsenvaltioiden hallituksista. Niidenkin täytyy olla vakuuttuneita siitä, mitä me sanomme. Eli jos jokainen meistä voisi kääntyä omien hallitustensa puoleen ja saada jonkinlaista pehmentymistä ennen sovittelua, niin se varmasti voisi auttaa meitä, kun kyse on nimenomaan yleisesittelijän tehtävästä sovittelussa. For your summary remarks. Paljon kiitoksia tästä loppuyhteenvedosta. On hyvin tärkeää, että voimme näin ystävällisessä hengessä puhua näistä talousarvioasioista ja meidän painopisteistämme. Nyt muistutan kollegoja tästä hyvin monimutkaista menettelystä, joka meillä on edessämme. Nyt juuri tänään päättelemme keskustelua kirjeestä, jossa esitetään ITRE-valiokunnan painopisteitä vuoden 2019 talousarvion ja se lähetetään sitten talousarviovaliokunnalle reilun kuukauden päästä kesäkuun alussa. Sen jälkeen meillä on ITRE-valiokunnan jäseninä mahdollisuus esittää muutoksia budjettikohtiin ja näiden tarkistusten määräaika talousarviovaliokunnalle on 20. kesäkuuta. Ja äänestys puolestaan on 10. heinäkuuta talousarviovaliokunnassa, anteeksi, ITRessä täällä meillä 10. heinäkuuta näistä budjettikohdista äänestetään sitten vastaavasti talousarviovaliokunnassa. Sitten kolmas vaihe menettelyssä on ITREN lausunto päätöslauselmasta, joka koskee vuoden 2019 talousarviota ja lausuntoluonnoksen käsittely on meidän valiokunnassamme 10. heinäkuuta. Eli sama päivä, jona äänestämme ITREn tekemistä tarkistuksista budjetin kohtiin. Tarkistusten määräaika tälle lausuntoluonnokselle on 5. syyskuuta ja itre äänestetään luonnoksesta 24 syyskuutta. Tässä on siis kolme tällaista osittain rinnakkaista menettelyä, eli kirja kesäkuun alussa, tarkistukset budjettikohtiin ja kesäkuussa näitä pitää sitten tehdä ja niistä äänestetään heinäkuussa ja sitten Itren lausunto, josta äänestetään 24. syyskuuta. Kiitos paljon kollegat sekä talousarviovaliokunnasta, että tulitte tänne keskusteluun. Ja kiitos myös ITREn jäsenille siitä, että äh, teette huomioita budjettivaliokunnan tietoon. Ja tämä päättää tämän kohdan käsittelyn esityslistalla. Sitten kohta 13. Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydettävä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutus 2019-2020. Esittelijänä Rebecca Harms ja mietintöluonnoksen käsittely. Tässä on kyse nykyisen Euratom-tutkimus- ja koulutusohjelman kauden jatkamisesta. Ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2014 asti ja komissio on nyt tehnyt ehdotuksen siitä, että sitä jatkettaisiin täyden seitsemänvuotiskauden ajaksi, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja jatkuvuus. Ja esittelijä Rebekka, saat ensimmäisen puheenvuoron tässä kohdassa. Um, so I will speak German, it's easier for me. Um... Niin vaihda Saksaan, niin se käy helpommin. Varsinkin tässä aiheessa esittelijänänne, kuten myöskin tästä mietintöluonnoksestakin käy ilmi. Olen ilman muuta sitä mieltä, että tässä tutkimus- ja koulutusohjelmassa on tärkeitä toimenpiteitä ja asettaisin vain tulevaisuuden tavoitteet tämän ohjelman kannalta hieman toisin kuin nyt on esitetty. Joka tapauksessa tutkimuksessa ja koulutuksessa on edessä se haaste, joka aiheutuu vanhenevista ydinreaktoreista, niiden purkamisesta ja, ja hävittämisestä, ja se on myöskin selvästi esitetty tässä mietinnössä tai luonnoksessa. Ja uskon, että myös koulutus ja jatkokoulutus näissä asioissa ovat erittäin tärkeitä ja niihin liittyy paljon haasteita. Keskustelussa on käynyt ilmi, siinä keskustelussa, jota komissiossa käydään, on käynyt selvästi ilmi, että niissäkin maissa, jotka ovat siirtyneet pois ydinvoimasta, on vielä hyvin pitkään tarvetta erilaiselle korkean tason pätevyydelle näissä asioissa ja näitä ihmisiä, päteviä ihmisiä ja asiantuntijoita tarvitaan paljon vielä pitkälle tulevaisuuteen. Ydinjätteen loppusijoittaminen ja sen käsittely on mielestäni hyvin merkittävä painopiste ja osassa jäsenvaltioista on jo 50 vuotta käytetty ydinvoimaa ja siltikään loppusijoittamisessa ei ole vielä päästy pitkälle. Saksassa päätettiin muutama vuosi sitten ryhtyä aivan alusta lähtien eh, etsimään sopivaa loppusijoituspaikkaa. Ruotsissa on tällä hetkellä pitkälle edistynyt hanke pysäytetty oikeudenpäätöksellä, sillä oikeudenpäätös vaati, että tekninen toteutustapa tutkitaan vielä perusteellisesti tässä loppusijoitusaiheessa äh, asiassa uudelleen. Eli äh, loppusijoitusta on kyllä suunniteltu, mutta missään ei ole oikein päästy vielä maaliin asti ja jossakin jäsenvaltiossa ei vielä ole käsitelty millään tavalla mitään loppusijoitusstrategioita. Useimmissa jäsenvaltioissa ei ole riittäviä taloudellisia voimavaroja tai ei ole varattu riittävästi varoja sille, mitä tapahtuu, kun nämä reaktorit vanhenevat ja mitä sille jätteelle tehdään. Kansalaisten turvallisuuden kannalta tärkeää olisi se, että tutkimuksessa otettaisiin nämä asiat nykyistä aktiivisemmin huomioon. Suhtaudun erotteluun ja transmutaatioon hieman epäilevästi. En näe sillä osa-alueella vielä mitään merkittäviä edistysaskeleita ja olen sitä mieltä, että muilla osa-alueilla, joita äsken juuri kuvailin, voidaan saavuttaa suurempia hyötyjä, jos niille keskitetään näitä tutkimuspanostuksia. Euratom-tutkimusohjelmaa ei minun mielestäni pitäisi suunnata uuden reaktoriteknologian kehittämiseen. Olen sitä mieltä, että tähän äh, pätee sama kuin äh, ydinfuusion ja ydinfission. Olemme asiantuntijoita. Meillähän ei, ei nyt ole kyseessä tämän asian rahoitus itressä, mutta siitä on käyty mielenkiintoisia taustakeskusteluja mutta aina kun puhutaan ITERistä ja fuusiokehityksestä, niin yksi on aivan selvää aina. Nimittäin se, että tämä erittäin kallis tutkimus ei millään tavalla auta ilmastohaasteen ratkaisemisessa, koska ydinfyysion kaupallinen hyödyntäminen ylipäänsä sen katsotaan tulevan mahdolliseksi vasta vuoden 2050 jälkeen ja pitkästi sen jälkeen, ja sehän on sitten aika, jolloin meidän on pitänyt jo hyvin paljon saada aikaan ilmastotavoitteissa. Ja äh, asiantuntijat eivät enää halua mainita mitään aikaa, mitään vuosilukua, jolloin äh, fuusioenergia saattaisi olla todella käytössä. ydinfission hyödyntämiseen tutkimusmielessä liittyy mielestäni myös suuria e- epäilyksiä. Mielestäni kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi olla reilut puitteet tämän tyyppisen tutkimuksen harjoittamiselle ja tilannehan on se, että puolet jäsenvaltioista ei koskaan ole käyttänytkään ydinvoimaa tai on luopumassa sen käytöstä ja sen takia se on yksi niistä syistä, minkä takia ehdotan, että ohjelman tutkimukselliset tavoitteet mukautetaan tähän todellisuuteen. Ja mielestäni pitäisi panostaa ydinvoiman purkamiseen ja ydinjätteen loppusijoitukseen tässä tutkimusohjelmassa. Kiitos paljon näistä kommenteista. Sitten varjoesittelijät ЕПП-ста e Хурючев. Благодаря, господин председател. На първо място... Puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Rova Harmsia siitä, että hän hahmottelee selkeästi mietinnössään, mikä on ydintutkimuksen tulevaisuus, nimenomaan ydinturvallisuuden, ja sen, miten toteutetaan hankkeita, jotka liittyvät fuusioon. Haluaisin muistuttaa siitä, että lähes puolet puhtaasta CO2 vapaasta sähköenergiasta syntyy ydinvoimaa käyttäen. Ydinvoimalaitokset ovat vielä vuosikymmeniä käytössä joko niin, että niiden elinkaarta jatketaan tai niin, että rakennetaan uusia ydinvoimaloita. Niitä on käynnissä erinäisissä jäsenvaltioissa. Siksi on välttämätöntä jatkaa tutkimusta, joka tähtää siihen, että turvallisesti voidaan hyödyntää ydinvoimaa. Tärkeää, että tämä jatkuu nykytasolla, koska muuten emme voi taata turvallisuuden korkeinta tasoa ja sitä, että ydinturvallisuusdirektiiviä noudatetaan asianmukaisesti. Siksi ehdotetut rajoitukset ydintutkimuksiin tässä koskisi vain ö, turvallisuutta ja voimaloiden käytöstä ottoa olisi jotakin, mikä, mitä ei tässä vaiheessa voida hyväksyä. Ydintutkimus tapahtuu Euroatomin, Euroatomin tut, tutkimusohjelman puitteissa ja sitä toteutetaan pääasiassa kansainvälisten aloitteiden puitteissa, jossa on mukana teknisesti edistyneimpiä maita. Ei ole sattuma, että Kanada äskettäin on julistanut olevansa kiinnostunut olevansa kiinnostunut osallistua, osallistumaan ITER-ohjelmaan, eh, koska fuusio nähdään mahdollisena saada hiilivapaata energiaa ihmiskunnalle, ja tätä seuraavat monet muutkin tekniset löydöt, jotka liittyvät äh, materiaaliin, joita voidaan käyttää äärimmäisissä olosuhteissa. On aivan liian vai, varhaista tehdä lopullinen uskottavuus äh, tutkimusasiasta ja katsoa, voidaanko fuusiosta saada kaupallisesti toimiva ratkaisu, eikä Euratomin tutkimusohjelman vuosi 2020 voi olla sellainen lainsäädäntötuki, joka voi vaikuttaa siihen, miten kansainvälisesti toteutetaan fuusiohankkeet, tutkimushankkeita, joissa Euroopan unioni on keskeinen kumppani. Euroopan komission ratkaisut, jotka liittyvät siihen, että jatkettaisiin tutkimusta, ovat hyvin perusteltuja ja vastaavat tarpeita ydinenergia-alalla, samoin kuin kansainvälisiä sitoumuksia, joita on tehty nimenomaan fuusiotutkimuksen alueella, ja siksi pitäisi tukea esittämättä siihen muutoksia. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Balchitis SDn puolesta. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa esittelijä. Haluan kiittää teitä asiakirjasta ja kunnioitan teidän kantanne. Ymmärrän, että vastu, vastustatte tiukasti ydinvoimaa. SFT varjoesittelijänä Täytyy kuitenkin sanoa, että en ole kanssanne samaa mieltä. Asetusluonnoksessa puhutaan olemassa olevien koulutus- ja tutkimusohjelmien jatkosta kolmeksi vuodeksi. Ja tämä on loogista. Haluamme varmistaa johdonmukaisuuden. Ohjelman, ohjelma täytyy viedä päätökseen. Eihän se ole mikään uusi ohjelma. Ohjelma on hyvin tärkeä ja aivan niin kuin komissio on maininnut, niin se kattaa kaksi päätavoitetta – Ensinnäkin haluamme parantaa turvallisuutta, haluamme turvallisia vaihtoehtoja tämänhetkiselle mm, jätteiden huollolle ja säilytykselle. Ja haluamme varmistaa myös lääketieteellä toiminnan. Fuusioenergia toivoaksemme on sitten hyödyntämiskelpoinen niin, että siitä saadaan sähköä. Jäsenvaltiot sitä ovat äh, testanneet ja omassa maassani on sellainen tilanne, että me ostamme energiaa myös äh, maamme ulkopuolelta. Usein tätä energiaa tuotetaan nimenomaan ydinvoimaloissa äh, ja se on myös halvinta mahdollista energiaa. Olen kanssanne samaa mieltä siitä, että meidän tulee keskittyä turvallisuuteen ja tarvitaan lisää äh, takeita, varmistuksia ja ydinvoimasta luopumisen täytyy toteutua äh, turvatusti. Me tiedämme, että vielä 20 äh, vuoden ajan tämä työ jatkuu. Meillä on vanhoja neuvostoajan voimaloita ja ne aiheuttavat monenmoisia ongelmia. Tarvitaan siis koordinointia ja asiantuntijatiedon jakamista. Tämä on hyvin tärkeää niissä maissa, joissa puretaan ydinvoimaloita, luovutaan niiden käytöstä ja on varmistettava se, että ohjelmassa keskitytään turvalliseen, varmaan ydinjätteen loppusijoitukseen hoitamiseen, mutta en ole kanssanne samaa mieltä siitä, että haluatte tästä ehdotuksesta jättää pois kaikki muut tärkeät määräykset. Ne liittyvät fuusioenergiateknologian, joka sinällään on hyvin tärkeä osa. ITER-hanke on jäsenvaltioille tärkeä ja meillä on velvoitteita tämän hankkeen osalta. Vain näin voimme varmistaa sen, että fuusioenergia muodostuu turvalliseksi energianlähteeksi jatkossa ja voimme vastata energiatarpeisiimme turvallisesti. Täytyy perehtyä myös uusiin energian tuotantomuotoihin, silloin kun ne ovat puhtaita ja turvallisia. Emme voi luottaa vain ja ainoastaan uusiutuvien energialähteisiin. Joudumme myös globaaleilla markkinoilla tarkastelemaan mm, tila, tilannettamme uusiksi niin, että todella olemme kilpailukykyisemme. Siis tarvitsemme tätä koulutusohjelmaa, tutkimusohjelmaa. Minä ja ryhmäni tuemme komission asiakirjaa. Kiitos. Thank you very much, colleague. Kiitos paljon. Sitten Alden nimissä Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle hänen tekemästään työstä. Kun puhumme ydinenergiasta, niin lähestymme jo oikeastaan jonkinlaista uskonnollista näkemystä. Jotkut epäilyksettä tukevat ydinvoimaa ja jotkut taas haluavat, että kaikki laitokset suljetaan ja luovutaan tästä. Eli tässä aiheessa vallitsee hyvin radikaaleja näkemyksiä. Ydinvoiman yhteydessä. Jotkut ovat sitä mieltä, että ei riitä pelkkien jätteiden hautaaminen, vaan pitäisi haudata koko energiantuotantomuoto. Usein olemme siis täysin vastakkaisilla kannoilla. Esittelijämme kuuluu tähän eh, ydinenergian vastustuskategoriaan niin, että kaikki laitokset täytyy purkaa ja eh, jätteet hoitaa. Luonnollisesti tämä on tärkeä kanta. Täytyy varmistaa, että koko elinkaari huomioidaan silloin, kun kyse on ydinenergiasta. Ja tavallaan täytyy sitten mm, pystyä hoitamaan päiviltä tavallaan tietyt ongelmat. Ja ohjelma täytyy kuitenkin nähdä sen koko laajuudessaan. Sen tarkoitus on parantaa koulutusta, tutkimusta ja saman aikaan nousee esille myös näitä kysymyksiä, jotka tälläkin esitettiin. Meidän ryhmämme tukee komission tekemää ehdotusta – ja me toimimme siltä pohjalta, että veisimme tätä ohjelmaa eteenpäin. Komission ohjelmassahan puhutaan kahdesta tulevasta vuodesta ja EUn rahoituksesta aina vuoteen 2019 saakka. Tukisimme siis tiettyjä seikkoja tätä kautta. Ja vielä jokunen kommentti. Ensinnäkin ydinenergian vaarallisuus kansanterveyden näkökulmasta. Haluaisin huomauttaa, että ydinenergia on aiheuttanut hyvin vähän uhreja verrattuna muihin energialähteisiin. Varmasti puheenjohtaja tuntee hyvin äh, äh, kaivosalan, puolakin on tärkeä kaivosmaa, ja hiilikaivokset äh, ovat tuottaneet paljon uhreja silloin, kun hiiltä on louhittu. En puhu kaikista muista vaiheista tässä ketjussa. Eli ydinenergia nimenomaan on ollut kaikista säästelijän energiamuoto, kun ajatellaan ihmisenkin menety, menesty, menetyksiä. Luonnollisesti näissäkin kysymyksissä vallitsee tällainen lähestulko uskonnollinen vakaumuksellisuus, kun ajatellaan ydinenergian vaarallisuutta tai varattomuutta. Muutamia kysymyksiä voidaan kyllä esittää ydinenergian käytöstä kansanterveyden näkökulmasta. En ole aivan varma, onko tässä minkälaisia huomattavia käyttöjä, kenties diagnostiikkaa voidaan ajatella, mutta entäpä sitten hoitopuoli? Euroopan unioni on aivan oleellinen kumppani kuitenkin tämän alan hankkeista ja uskon, että edistys tapahtuu paljon nopeammin kuin olemme olettaneet. Kun perehdymme suurin tutkimushankkeisiin, näin on käynyt fissiossa ja myös tulee todennäköisesti käymään fuusiossa, aivan niin kuin muissakin ohjelmissa, eli ennen vuotta 2050 asiat kääntyvät ja myönteiseen suuntaan. Tällä hetkellä maailmassa ydinenergia on hyvin dynaamisessa vaiheessa. Yli 240 voimalaa on tällä hetkellä rakenteilla. Ja voimmeko me sitten päättää, että kun olemme tärkeitä vähähiilisen alan toimijoita, niin sitten päättäisimme, että tältä alalta ikään kuin poistuisimme. Se on aika kaukana realiteeteista, jos sellaisen kannan omaksumme. Me toivomme, että ja jatkossakin tuemme tätä ohjelmaa niin, että se todella jatkuu vuoteen 2019 saakka. No sitten kommentti, joka liittyy naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon tutkimuksessa ja koulutuksessa. Me tiedämme, että tasa-arvo ei ole mikään saavutettu asia vielä kaukana siitä. Tieteilijöiden, tiedeyhteisön koulutus on ollut aika epätasa-arvoista, mutta tällä hetkellä toki tilanne on korjautumassa. Tuen näitä kommentteja ja komission ehdotuksessa on kohta, joka hämmästytti minua. Eli että kun kyse on atomienergiaa henkilöstöstä ja koulutuksesta, niin tässä on tilanne sellainen, että erityisesti kvanttialalla saataisiin lisää tutkimusta ja huomioitaisiin nämä asiat. Thank you very much, colleague. Kiitos paljon kollega näistä kommenteista. Ja sitten Silikiotis puhuu Marisa Matiasin puolesta molemmat Guen riveistä. Ole hyvä. Kiitos. Minä haluaisin kiittää Rebecca Harmsia mietintöluonnoksesta. Valitettavasti värjöistelijämme ei ole Brysselissä. Ja Gue NGL puolesta voisi sanoa, että me katsomme, että ydinvoima on suuri uhka ihmisille ja ympäristölle ja uskomme, että tutkimuksen täytyy muuttaa tämän mukaisesti, täytyy keskittyä nimenomaan turvallisuuteen. Minä en usko, että meidän täytyy nyt suunnata tutkimusponnisteluja nimenomaan ydinvoimaloiden säilyttämiseen – Minusta meidän ei tulisi käyttää rahoja fuusiohankkeeseen kovinkaan paljon, tällaisiin hankkeisiin kuten ITER. Uskon, että kuitenkin on mahdollista käyttää varoja tutkimukseen ja innovaatioon, jotka enemmän tähtävät siihen, että autetaan ympäristöä ja laajalti koko yhteiskuntaa. Goa. Kiitoksia Guelle. Sitten edustaja Le Chevalier kor, äh, korvaa kappelin varjoesittelijänä nyt. Madame le rapporteur. Niin, puheenjohtaja, arvoisa esittelijä. Ensimmäisessä puheenvuorossani tässä valiokunnassa korostaisin komission näkemystä. Se näkee ydinvoiman hyödyllisenä energiamuotona, jotta hiilipäästöjä voidaan leikata. Komissio on ehdottanut hyvin konsensushenkistä tekstiä ja toivoisin, että vihreiden edistäjä pääsisi kohti yhteistä kantaa eikä tällaista dogmaattista kannanottoa. Mietintö tekstiä ei ole laadittu siinä mielessä, että löydettäisiin yhteisymmärrys eri ryhmien kanssa ja eri kansakuntien välillä. Kyse on vihreitten saksalaista kannanotosta, ydinvoiman vastaisesta kannanotosta, ja siinä puolustetaan jäsenvaltion valintaa ilman ydinvoimaa. Euratom nähdään tässä vain ydinvoiman purkamisjärjestönä. 77 prosenttia energiasta tulee ydinvoimasta maassamme ja nyt uusi laitos on myös rakenteilla. Voimme yhtyä tavoitteeseen Äh, jonka tarkoitus on varmistaa ydinjätteen säilytys ja huolto, mutta ei tämä saa heikentää tutkimusta tai kehitystoimintaa. Haluatte luopua ydinvoimasta menneisyyden vaihtoehtona, mutta tämä ei ole unionin valinta. Meillä on myös mahdollisuus toimia riippumattomasti energiahankinnassa ja tämä onnistuu ydinvoiman kautta. Ja sitten Turvallisuustutkimus meidän mielestämme tämän tulisi olla Eurotomin keskeistä toimintaa. Saman tapaan, vaikkakaan ITER ei ole suoraan tämän ohjelman rahoituksen kohteena, niin haluamme tukea ydinfuusiotutkimusta, josta kuitenkin poistatte kaikki viittaukset omasta tekstistänne. Kyse on pitkän aikavälin yhteistyöstä. Tässä yhdistyvät EUn jäsenvaltiot ja suuri osa maapallon toimijoista tarvitaan pysyvää rahoitusta. Siihen täytyy pyrkiä, jotta saamme pitkän aikavälin eh, eh, näkymät tälle alalle. Ja lopuksi vielä haluamme tukea eh, kommenttia, joka liittyy terroriuhan pienentämiseen. On äärimmäisen tärkeää muistaa ydinvoimaloiden tilanne tässä mielessä. Ja tämä lausunto, tai lause ei saa jäädä vain yhdeksi lauseeksi yhteen alakohtaan madam, for your remarks on behalf of... E- Kiitos paljon näistä sanoista ENFn puolesta ja sitten äh, François Costet. No, Kun nyt kuuntelen kollegoita, niin uskon, että esittelijämme tehtävä on äärimmäisen monimutkainen. Minäkin katson, että komission ehdotus jatkaa kahdella vuodella tätä Euratom-tutkimusohjelmaa on erinomainen aloite. Haluaisin muistuttaa, aivan niin kuin kollegat ovat jo sanoneetkin, että ydinenergia on aivan oleellisen tärkeää, koska siitä ei synny hiilipäästöjä. Ei saa kieltää todellisuutta ja todeta, että emme tarvitse enää ydinvoimaa esimerkiksi terveydenhuollon alalla. Se ei pidä paikkaansa. Eli EUn tutkimusta tällä alalla on edelleenkin tuettava ja on taattava jatkuvuus. Pitää toimia johdonmukaisesti eurooppalaisessa tutkimusohjelmassa. Toisin kuin esittelijä, minä katson, että budjettivarojen leikkaaminen tälle ohjelmalle ei ole hyväksyttävää. Nämä määrärahat on varattu aina vuoteen 2020 saakka. Luonnollisesti olemme samaa mieltä siitä, että täytyy varmistaa turvallisuus, ydinjätteen hoito jatkossa, mutta tämän ohjelman täytyy saada hyötyä tutkimuksesta ja innovoinnista niin, että todella kehitetään teknologista johtajuutta. ITER mainittiin täällä ja myös muu teknologia. Meillä on myös uuden tyyppisiä reaktoreita ja uuden tyyppistä polttoainetta. Ja ei pidä sanoa minulle, että on tutkijoita, jotka ovat aivan vakuuttuneita siitä, että mm, fuusiosovellukset saataan, saadaan vasta 2050. Jos katsotaan lausuntoja, joita olimme saaneet 50 vuotta sitten, niin eivät he osanneet ennakoida niin noina aikoina esimerkiksi keinoälyn kehittymistä. Jatkuvasti puhumme näistä kysymyksistä tässä valiokunnassa, eli ei pidä puhua tutkijoiden kommentista, jonka mukaan vasta 50 vuoden kuluttua nämä sovellukset saadaan. Me tarvitsemme kaikkea tätä tuleville sukupolville ja sen takia onkin niin tärkeää, että tuemme Euratom-tutkimusta. Uh, uh, uh, Kiitos paljon. Ja seuraavana edustaja Muude. Kiitos ja kiitokset myös esittelijälle. Tämä on yksi niistä harvoista tilanteista, jolloin olen eri linjalla kuin esittelijä ja olen yhtä mieltä, ja on yhtä mieltä uskoakseni useimpien, lähes kaikkien edellisten puhujien kanssa – siinä mielessä, että komission, sitä, mitä, missä, mihin komission esitys tähtää ja miten yleisesti voin tukea tätä komission esitystä. Totta kai jätteiden sijo, loppusijoittaminen ja työ sillä alueella on todella tärkeää, mutta sit on jo osa sitä, mitä on siinä esityksessä, josta me keskustelemme. On tietysti paljon muutakin tässä tekstissä, mitä voidaan parantaa, mutta kenties tai eri suuntaan kuin mitä esittelijä esittää. Kysymys on tekstistä, joka liittyy tutkimukseen ja koulutukseen, että työskennetään vähähiilisten energialähteiden parissa, että etsitään uutta teknologiaa. Se sisältää myöskin ihmisterveyden ja tutkijoiden liikkuvuuden, joiden pohjalta voidaan myöskin tehdä jatkotyötä. Ja tämä on globaali hanke jota meidän, josta meidän EUsta tulisi olla ylpeitä siis siinä mielessä, että me johdamme sitä ja se on jo nyt äh, synnyttänyt uutta teknologiaa ja teknologista kehitystä sekä eri aineiden että äh, etäkäsittelyjen osalta. Eli tämä on hyvin tärkeää. On tärkeää, että me investoimme tähän ja jatkamme tätä hanketta. On joitakin lisäkohtia. Yksi niistä on se, että varmistetaan se, että hanketta jatketaan. Kysymys on yhteiseurooppalaisesta laitoksesta, joka on Iso-Britanniassa, joka pitäisi myöskin nähdä jatko-osan tätä hanketta. Ja yksi tarkoitus, jonka tulee tekemään, liittyy siihen, mitkä ovat ehdot, jotka liittyvät siihen, miten voidaan, millä tukea voidaan antaa tässä jatko Ja mitä kollegani Aldesta sanoi, hän puhui tästä sukupuolikysymystä. Minä se kuitenkin, että sukupuoliasiat joka tapauksessa pidettävä aina esillä. Ja on tärkeää, että me myöskin vahvistamme naisten asemaa kaikilla tutkimuksen alueilla. Mutta olen valtaenemmistön edellistä puhujista kanssa yhtä mieltä, että meidän pitää tehdä tähän tarkistuksia tähän mietintöön, mutta eri suuntaan kuin se suunta, jota esittelijä esittää. Uh, Thank you very much. Kiitos. Yritän tässä tavoittaa edustaja Henkelin katsetta. Haluatteko lisätä jotakin, sillä olette varjoesittelijä tässä asiassa? A... Okay. Niin, valitettavasti en pystynyt olemaan täällä, koska ulkoministeri oli luonani niin vieraisilla. Hyvät kollegat, Itren esittelijä Harms niin kuin muutkin täällä ovat todenneet, veisi komission ehdotusta erilaiseen suuntaan. Hän puhuu jatkuvasti tästä ydinlaitosten purkamisesta ja ydinvoimasta luopumisesta. Monissa kohdin hän ehdottaa poistettavaksi sellaisia kohtia, jotka korostavat Euroopan talouden vähähiilistymistä ja, ja ydinvoimasta luopumista. Ja on kuitenkin niin, että jäsenvaltiot voivat itse päättää, mikä tyyppistä energiaa ne tuottavat, eikä pitäisi tätä äh, Saksan ratkaisuksi kutsumaani ratkaisua pakottaa muille valtioille. Jäsenvaltioilla on päätösvalta omasta energialajien yhdistelmästään. Mikään valtio ei halua yksinomaan olla riippuvainen ydinenergiasta, mutta meidän pitäisi pyrkiä löytämään oikeanlaista yhdistelmää eri energialajeista siten, että tulos oli mahdollisimman kustannustehokas ja kestävä. Rahoituksen vähentäminen ydintutkimukselta vaikuttaisi kielteisesti EUn tutkimusjohtajuuteen ydinvoimassa ja estäisi tulevien läpimurtojen syntymistä. Se myös estäisi EUta jatkamasta sellaisten keinojen kehittämistä, jotka pitäisivät ydinvoiman turvallisena ja puhtaana. Jos haluamme olla taloudellinen ja teknologinen suurtehovoimalla täällä EU:ssa, niin meidän pitäisi monipuolistaa toimintakeinojamme ja kehittää niitä edelleen ja pyrkiä todellakin kilpailemaan koko maailman kanssa ja eri organisaatioiden kanssa. Jos emme onnistu tässä, niin syntyy tyhjiö, jonka Venäjä tai Kiina täyttää. Tätäkö me haluamme? Haluan korostaa myös sitä, että minun, minulle on suorastaan sydämen asia, että jatkamme tutkimusyhteistyötä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Brexitin jälkeen. Muutaman kerran olen jo sanonut tässä salissa, tässä valiokunnassa ja parlamentissa yleisestikin, että Brexit on kolossaalinen virhe. Se on tilanne, jossa kaikki häviävät, sekä Britannia että EU. Meidän pitäisi muistaa tai huomata se, että näyttää siltä, että Britannian hallitus näyttää valmiilta maksamaan siitä, että tutkimusyhteistyö jatkuu. Minulla on ollut yli vi- ollut 15 britannialaisen yliopiston edustajien kanssa tapaamisia ja kaikki ovat kanssani samaa mieltä siitä, että meidän on varmistettava se, että sellaiset tutkimusprojektit, joita tälläkin alueella on, jatkuvat myös Brexitin jälkeen. Olen hieman huolissani tästä, koska nykyisessä ehdotuksessa ei oteta huomioon EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välistä sopimusta ja ohjelman jatkuvuutta tämän vuoden jälkeen. Ja siksi ehdottaisin jäsenille, että tämä erittäin tärkeä asia otettaisiin huomioon. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta. Pyytäisin Jolly ja DG RDDstä käyttämään puheenvuoron. Morning to all. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta teille kaikille. Komissio pitää hyvänä näkemystä, joka ilmaistaan lausunnossa luonnoksessa, luonnoksessa että, että ohjelma, joka tähtää ydinturvallisuuteen ja radio aktiivisen pitää pitää hyvänä ja myöskin hyväksymme, myös, että on tärkeää jatkaa tätä ohjelmaa vuonna 2020, ja että tämä kommentin ilmaisi Estelä, joka käytti puheenvuoron ITRE-kokouksessa maaliskuussa ja samoin kuin tänä aamunakin tämä asia tehtiin, niin on selvää, että nyt yksimielisyys Fukushiman jälkeen heijastuu prioriteetteissa, jotka ovat näissä koskevat kahta Euroopan ohjelmaa, jotka liittyvät vuoden 2011 onnettomuuteen ja että nämä, tämä yksimielisyys edelleen siis pätee ohjelma vuosille 2019 2020 sisältää ydinturvallisuuden ja sellaiset suojatoimet ja siinä on selkeät tavoitteet ja säännöt. Tämä on syy siihen, miksi ydinturvallisuustutkimuksen osalta komissio esittää, että edelleen jatketaan tukea aivan samoille prioriteeteille. Mitä tulee fuusioon, ehdotettu yhteisötuki tutkimukselle on seurausta strategiasta, joka on Euroopan fuusio etenemissuunnitelmassa. Ja siksi on tarvetta jatkaa sitä erinäistä syistä. Ensinnäkin, jotta voidaan valmistaa Eurooppaa ITERin vientiin. Toiseksi, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman suuri hyöty eurooppalaisista investoinneista tällä haastavalla kentällä ja että pidetään Euroopan unioni eh, tutkimuksen innovaation eturintamassa. Kolmanneksi tällä tässä Eurooppa eh, pystyy jatkamaan työtä aikataulun mukaisesti näyte eh, voimaan rakentamiseksi. Emme tiedä, tuleeko fuusio koskaan olemaan ratkaisu energian mutta meidän tehtävämme on kuitenkin tietoisesti tutkia sitä, voisiko fuusioenergia olla toimintakykyinen sähkön lähde. Jos nyt vetäydytään tässä hankkeesta, se saattaa vaarantaa tulevaisuutemme, jossa pyrimme saamaan aikaan energiatuotannon, joka on vapaa hiilestä. Thank you very much, madam. Kiitos paljon komission edustaja näistä kommenteista. Ei ole mikään helppo tehtävä esittelijällä, kuten edustaja François Grostet tässä myöskin totesi. Mitä tästä olet mieltä? No tunnette minut ja haasteethan aina kelpaavat. Ensinnäkin tästä ITERistä. Ensimmäinen mietintö, josta minä vastasin assistenttina täällä Euroopan parlamentissa 80-luvulla, käsitteli ITERiä. Ja siinä nähtiin, että ydinfuusion kaupallinen käyttö olisi mahdollista vuosituhannen vaihteessa, eli 99-2000 vuosien paikkeilla. Ja jos nyt puhutaan uskosta, uskon asioista tässä keskustelussa, kuten täällä eh, vihjattiin, niin pitäisi kyllä ehkä kääntyä niiden puoleen, jotka syvästi uskovat siihen, että ydinfuusiosta tulisi joskus kaupallisesti hyödynnettävissä olevaa, sillä eh, nyt näinä vuosikymmeninä, kun olen jo 15 vuotta ollut edustajanakin täällä parlamentissa, enkä enää assistenttina, niin ydinfuusion kaupallinen hyödyntäminen on sellainen asia, että asiantuntijat ovat nyt sysäämässä sitä ennemminkin tämän vuosisadan loppua kohti. Ja jos ollaan sitä mieltä, että EU:ssa pitäisi valmistautua sen tuloon kaupalliseen käyttöön, niin siinä vasta onkin vankka usko. Se on myöskin kalleinta energiatutkimusta, mitä EU:ssa koskaan on tehty. Ja yksin tästä syystä ilmaisen epäilykseni perustutkimuksessa voidaan käsitellä hyvin monenlaisia asioita, mutta ITER on hyvin kaukana perustutkimuksesta tässä asiassa esitetyt enemmistön kannat eivät yllätä minua, mutta en usko, että useimmat tämän valiokunnan jäsenet ovat selvillä siitä, mitä tieteentekijät ovat mieltä fuusioenergian kaupallista hyödyntämistä, sillä poliitikot ovat vuosikymmeniä peränneet jotakin vuosilukua, että milloin se sitten tulee käyttöön ja siksi asiantuntijat eivät halua tällaisia sitovia lausuntoja antaa. Ydinturvallisuudesta täällä todettiin, että tutkimusohjelman tavoitteiden kautta ydinturvallisuudessa voitaisiin saavuttaa paljon, mutta tässä muistuttaisin, että meillä ei ole EU-ssa ydinturvallisuuden turvallisuusstandardeja jotka olisivat nykyisen teknisen tutkimuksen ja tiedon tasalla. Edellinen yritys sellaista laatimiseen epäonnistui ja turvallisuustutkimuksessa olemme pidemmällä kuin standardeissa, joita olemme tähän asti olleet valmiita ottamaan käyttöön. Järkevää olisi mielestäni keskittyä siihen, miten turvallisuusstandardien tasoa voitaisiin nostaa tutkimuksen mahdollistamalle tasolle myöskin poliittisessa mielessä. Minä en ole suinkaan keksinyt tätä jätteenkäsittely- ja loppusijoitusasiaa. Jos komission asiantuntijat ottaisivat vakavasti loppusijoituskysymyksen ja paneutuisivat siihen samoin kuin ydinvoiman käytöstä luopumiseen, niin he tietäisivät, kuinka vaikea kysymys se on. Se ei ole mikään kädenkäänteessä syntyvä päätös. Ja Saksassa purkaminen on vaikeaa jo yksin niiden laitosten vanhuuden vuoksi. Ranskassa asiantuntijoiden mukaan on sellainen tilanne, että olisi kyllä olemassa valmius erottaa esimerkiksi Fesselheimissa sijaitseva laitos ja muita voimaloita verkosta, mutta Ongelmaa pahentaa myöskin Arevan konkurssi. EDFllä ei ylipäänsä ole taloudellisia resursseja miettiä tätä luopumista tai purkamista. Ja tämä on tärkeä kysymys, mitä, mitä tapahtuu, jos ydinvoimakonserneja on hoidettu niin huonosti ja jos konsernit eivät pysty huolehtimaan voimaloiden käytöstä poistamista ja purkamisesta. Ja sitten sanotaan, että vanhoja voimaloita on käytettävä yksin senkin takia, että saadaan sitten kerättyä varoja siihen, että voidaan purkaa ne voimalat. Ja herra Henkel Ranskassa on nimenomaan tämä Arevan konkurssi tai vararikkotilanne ja, ja suosittelisin kyllä, että EFDssäkin tutustuttaisiin näihin faktoihin, sillä tehän ette ole uskon varassa monestikaan näissä keskusteluissa ja tässä olisi kyllä vakuuttavia lukuja saatavana. Minä halusin tehdä teille omat ehdotukseni. Minulle oli jo selvää, että meillä on näistä asioista erilaisia käsityksiä ja nyt sitten varjoesittelijöiden kanssa katsomme tarkemmin näitä eri ehdotuksia ja katsomme sitten, että saadaanko jotain yhteistä kantaa aikaiseksi. Kiitos paljon ja muistutan tässä, että 26.4. eli ylihuomenna puolilta päivin on tarkistusta jättämisen määräaika. Äänestys Itressä 10. heinäkuuta ja sitten täysistuntoon mennään syyskuussa. kello 13.30. on sitten tämä yhteisparlamentaarinen eurooppalainen foorumi. Ja toivotan teidät tervetulleeksi tuohon tapaamiseen, johon osallistuu myös kollegoja mantereemme itäisistä osista yhdeksästä valtiosta ja ITREn valiokunta jatkaa puoli kolmelta. Ja minä pyytäisin anteeksi, että en pääse tuonne paikalle. Se on hyvin tärkeä kokous, varsinkin näiden Itä-Euroopan kollegojen kanssa pitäisi keskustella. Minulla on Kiovaan lento varattuna Tchernobylin ydinturman 32-vuotis muistopäivän vuoksi. Selvä. Ja sitten ennen tuota puoli kahden eh, yhteisparlamentaarista kokousta on lounas kello yhdeltä samassa tilassa kuin kokous, joten kutsun teidät myös tuonne lounaalle tällä kertaa.